Alors bonjour, euh, bienvenue à tous et à toutes. Euh... Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikille. Haluaisin kertoa teille aivan aluksi käytännöllisistä asioista. Te voitte käyttää tulkkia, tulkkausta englanniksi, ranskaksi, suomeksi, kreikaksi, espanjaksi, slovaniaksi, romaniaksi ja kroatiksi. Melko hyvin siis. Ja tämä nyt antaakin minulle mahdollisuuden puhua espanjaa, joten teen niin aivan heti. Todos, tanto a los... Paljon kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Haluaisin nyt aivan aluksi kiittää puhujiamme, jotka ovat hyvin korkean tason puhujia, ovat täällä minun vieressäni. Ja haluaisin kiittää osallistujiamme. Me haluaisimme järjestää paneelin, joka on hyvin interaktiivinen, niin että monet ihmiset voivat osallistua työhön. Ja teillä on nyt mahdollisuus esittää ihmisille kysymyksiä henkilöille, joilla on hyvin paljon asiantuntemusta alalla, jotka ovat hyvin korkean tason edustajia. Meillä ei enää ole mahdollisuutta keskustella tällaisten henkilöiden kanssa, mutta tänään meillä on mahdollisuus paneelikeskusteluun. Sen jälkeen voitte esittää kysymyksiä tai kommentteja. Te voitte tänne kirjallisesti nimenne lähettää, antaa sen äh, kirjallisesti sihteeristölle, jos haluatte puheenvuoron. Ja meillä on nyt muutama tunti aikaa. Jos olemme järjestelmällisiä, meillä on mahdollisuus todennäköisesti hyvin mielenkiintoinen päivä viettää. Tässä konferenssissa... Es una decisión me olemme hyvin oikea-aikaisia. Mielestäni tämä on erittäin hyvä päätös, edestä konferenssi juuri nyt. Haluan onnitella Kristina. Secretariados que han hecho un esfuerzo enorme para que podamos... Haluaisin kiittää kaikkia sihteeristön jäseniä, kaikkia paikalla olevia henkilöitä kaikkia tapahtuman järjestäjiä, sillä vaalitarkkailun rooli maailmassa on jotakin, minkä otamme hyvin tosissamme. La democracia. Me otamme demokratian äärimmäisen vakavasti. Me olemme demokratian tiukkoja, aktiivisia kannattajia. Haluamme, että kun demokratia etenee, vahvistuu kaikkialla maailmassa. Demokratia, laki, oikeusvaltio, ihmisten kunnioittaminen ovat meille niitä kaikkein tärkeimpiä asioita maailmalla ja maailmassa. Emme näin ollen voi ajatella vaalitarkkailua pohtimatta juuri tätä ulottuvuutta. Tämä on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, jota olemme hioneet vuosien ajan, mutta vielä on paljon tehtävää tulevina vuosina. Demokratia on siis meidän prioriteettemme, koska demokratia on yhtä kuin ihmiset eri maissa, ihmiset, joiden rinnalla kuljemme kaikkialla maailmassa vaaleja toimitettaessa. Vaalit ovat äh, aina hyvin äh, arkaluontoinen asia vaaleissa voi olla vakaassakin demokratiassa erilaista tur- turbulenssia. Tilanne ei koskaan ole ihan tavanomainen vaalien aikaan. Debatti voi olla aika kovaakin, keskustelut hyvin tulisia. Ja kun sitten katsotaan maita, jotka pyrkivät vielä vakauttamaan demokratiansa, niin vaalit saattavat olla hyvin korkean riskin hetki tekijä, kun valta on jaossa ja joissain maissa se, että onko valta omissa käsissä vai ei, voi olla jopa lähestulkoon elämän ja kuoleman asia. Tämä nyt on ääritapaus, mutta kyllä taistelu poliittisesta vallasta ja myös usein talouden, talouden vallasta ja medioiden vallasta on todellista taistelua Taistelua, jonka toivomme ja haluamme olla demokraattinen, mutta taistelua kuitenkin. Hyvin usein äh, törmäämme vaalitilanteisiin, joissa äh, tapahtuu väkivaltaisuuksia, äh, usein näin konfliktiherkissä maissa. Ja tuolloin vaalitarkkailu on hyvin vaikeaa eikä silmiä missään nimessä voi sulkea näkyvältä eikä myöskään näkymättömältä pinnan alla kytevältä väkivallalta, painostukselta tai erilaisilta mm, toimilta, joita kohdistuu poliittisiin ryhmiin. On äärimmäisen tärkeää että vaalit voidaan toteuttaa puhtaasti, mutta usein niihin saattaa liittyä vaikkapa jopa terrorismia, aseistettuja konflikteja eri ryhmittymien taholta. Ja näin ollen täytyy katsoa, että matkalla hyvään lopputulokseen ei menetetä myöskään liikaa. Meidän täytyy oppia vaalitarkkailutoiminnasta yhä enemmän. Itse täällä Euroopan parlamentin jäsenenä ja kun olen myös toiminut tiettyjen vaalitarkkailu valtuuskuntien johtajana, niin katson, että meillä on vielä parantamisen varaa ja meidän tulee vielä toteuttaa parannuksia. Tämä työ on tietenkin niiden käsissä, joita me käymme tarkkailemassa on erilaisia välineitä. EUlla ja kansainvälisillä tahoilla on erilaisia välineitä ja on eri toimijoita, asiantuntijoita, konfliktien ratkaisemisen alalla, konfliktien ennaltaehkäisemisen alalla, rauhan ja vuoropuhelun alalla eri tahoja, jotka voivat tukea demokraattisia toimivia vaaleja. Tästä käymme keskustelua tänä aamuna. Haluamme todellista synergiaa ja me kaikki voimme todella hyötyä toinen toisemme tiedoista ja ymmärryksestä. Eri maissa on hyvin erilaisia tilanteita ja vähintäänkin vaalitarkkailutoiminnassa tulee ymmärtää tämä kompleksisuus. Asioita ei saa yksinkertaistaa liikaa. Usein lehdissä asioita yksinkertaistetaan liikaa mm, ja ohjeistuksessa, mutta kyllä tämä on hyvin monimutkainen koko, kokonaisuus ja vaikuttaa todella ihmisten elämään hyvin näkyvälläkin tavalla. Ja tietenkin, äh, jos kyse on väkivallasta, niin äh, on äärimmäisen tärkeää äh, antaa ihmisille toisenlainen malli, toisenlaisia esimerkkejä. Kun olin äh, Haitissa vaalitarkkailijana, niin äh, näimme, että Haitissa ei, äh, ei, ei ole julkista liikennettä. Harvatkin linja-autot olivat poissa käytöstä usein julkisen liikenteen välineisiin, liikennevälineisiin kohdistuu vandalismia ja kun ihmiset lähtevät äänestämään, usein äänestyspaikat ovat kaukana heidän kotipaikoistaan. Ihmiset joutuvat kävelemään äänestääkseen, kävelemään pitkiä matkoja. Heillä ei usein ole omaa ajoneuvoa käytettävissä. Ja on, Haitissa on hyvin paljon vammaisia ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat vammautuneet luonnonkatastrofeissa tai muuten ja kun äh, maassa infrastruktuuri on hyvin äh, heikko, niin kuvitelkaapa, kuvitelkaa nyt, äh, minkälainen vaikutus tällä on ylipäätään ihmisten, ihmisten liikkeelle lähtöön Haitissa maassa, jossa todella viime viimeksikin, kun kävimme, niin jo kello kuusi aamulla aurinko todella paistoi hyvin polttivasti. Te, polttavasti. Te ette ehkä usko, että vaalipäivänä ei ole julkista liikennettä, mutta ei ole, koska, koska vähäkin liikenne oli estetty vandalismin keinoin. Ja näin ollen meidän täytyy ymmärtää myös asian tämä puoli ja tästä me keskustelemme ja puhumme tänä aamuna. Väkivaltaa maailman äh, monissa kolkissa äh, on hyvin rakenteellista ja valitettavasti äh, tästä väkivallasta ei päästä. Usein väkivalta on myös poliittista ja liittyy eri liikkeisiin, jotka osallistuvat poliittisen järjestelmään. Mutta väkivalta on siis läsnä konfliktit ovat läsnä. Siltä ei voi sulkea silmiä. Tämä saattaisi rajoittaa aivan valtavasti meidänkin toimintaa. Ja toimintammehan on oltava täysin riippumatonta. Meidän on löydettävä oikea tasapaino. Mm, meidän on ymmärrettävä tämä ja pysyttävä todella täysin riippumattomana kaikissa tilanteissa. Mutta tietenkin voimme saada tietoa ja tätä kautta parantaa tätä vaalitarkkailukapasiteettia, jonka täytyy olla tehokasta luonnollisesti. Järjestelmä, joka on olemassa ja joka on, on lisääntyvä, siis vaalitarkkailu ylipäätään Euroopan unionissa välineitä ja resursseja on koko joukko. Ja mielestäni tämän vaalitarkkailun täytyy tapahtua mahdollisimman korkealla poliittisellakin tasolla. Luonnollisesti tekninen työ on täysin olennaista sekin ja Euroopan unionin vaalitarkkailu tekniseltä kannaltaan on kyllä, on kyllä aivan loistavaa. Kaikki on hoidettu erittäin hyvin, parantamisen varaa ei juurikaan ole, mutta nyt vielä poliitikkojen tulisi päästä samalle erinomaiselle tasolle vaalitarkkailutyössään kuin mitä se teknisesti tänä päivänä jo on. Ja jos voisin vielä sanoa mm, muutaman sanan, mutta en halua viedä tietenkään liikaa aikaa vierailtamme, niin meillä on Täällä mm, mukana Mohamed Champas, joka on YK pääsihteerin erityislähettiläs Länsi-Afrikassa ja Sahelissa. Henkilö, jolla on valtavasti kokemusta konfliktialueilta. Ennen kuin hän sitten siirtyi nykytehtävänsä, hän oli YK rauhan lähettiläänä Darfurissa, Afrikan unionissa. Hän on myös toiminut välittäjänä Liberian sisällissodassa 90-luvulla ja tämän jälkeen myös Norsulurannikolla. Hänellä on valtava kokemus näin ollen ja pohdinkin, mitkä mielestänne ovat avain kysymykset ja avainhetket vaaliprosessissa? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni teille. Toinen kysymykseni olisi, että mitä voisimme tehdä ikään kuin ennalta ehkäisevän diplomatian keinoin varhaisen varoituksen järjestelmän kautta, kun ajatellaan koko vaalisykliä, voitaisiinko jo hyvin varhaisessa vaiheessa vakauttaa rauhaa ja pyrkiä ratkaisemaan konflikteja, jotta vaalit saataisiin sujumaan paremmin. Entäpä sitten, voisiko vuoropuhelu viranomaisten ja ehdokkaiden välillä olla mahdollista? Kiitoksia ja olkaa hyvä, voitte vastata. Thank you very much. Um, the mandate of my office... Uh... Paljon kiitoksia. YK, Länsi-Afrikan ja Hasel, äh, Sahelin alueen toimiston tehtävänä on ennen kaikkea harjoittaa ennaltaehkäisyä. Tähän luonnollisesti kuuluu myöskin väkivallan ehkäiseminen vaalien yhteydessä ja kriisien ja konfliktien ehkäiseminen yleisesti ottaen alueella. Myöskin meillä on ähm, esimerkiksi välityssovittelutoimia tarkoituksena on luoda rauhanomainen ympäristö. Jos vastaisin nyt suoraan kysymykseen siitä, mikä laukaisee tai saattaa todennäköisesti vaalien yhteydessä väkivaltaisuuksia laukaista, Eilisessä keskusteluissa parlamentin jäsen edustaja Keniasta toi asian esiin ja esitti seuraavan kysymyksen. Onko ongelma vain vaaleja koskeva vai pitääkö koko politiikka korjata tämän? Äh, edustaja Merlo myöskin toi esiin ja totesi, tässä lainaan häntä, se mikä meni vikaan Keniassa ei ollut teknologinen ongelma, vaan äh, politiikan epäonnistuminen. Keskeinen osa työtä siis on se, että luomme oikeanlaiset poliittiset, perustuslailliset, yhteiskunnalliset, rauhalliset olosuhteet vaaleja varten. Jos esimerkiksi meillä on vääränlaisia toimielimellisiä sopimuksia maassa niin, että vaaleja ei voida uskottavalla tavalla järjestää, voitte olettaa, että ihmiset ähm, kapinoivat eivätkä hyväksy vaalien tulosta. Tämän vuoksi meidän täytyy yhä jatkaa työtämme ja pyrkiä parantamaan vaalien järjestämistä, instituutioita. En nyt mene tähän Jens kollegamme täällä tulee toisen paneelin yhteydessä puhumaan asiasta. Rauhallinen ympäristö tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että rakennamme paikallista ja kansallista kapasiteettia niin, että voisimme ennakoida ongelmalliset alueet, ongelmalliset seikat ja puuttua niihin ennen kuin vaali alkaa. Ganassa esimerkiksi me olemme hyvin paljon tehneet töitä kansallisen äh, rauhanneuvoston äh, tukemiseksi ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemiseksi, jotta voisimme paikallisia konflikteja estää. Ellei tätä tehdä riittävästi, vaalien aika, joka on tietenkin määritelmällisesti hyvin äh, kuohuvaa ja poliittisesti jännittävää, jännitteistä aikaa voi helposti sytyttää konflikteja. Me haluamme tukea perustuslaillisia tarkistuksia sellaisissa maissa, ja tehdä se tavalla, joka kansallista konsensusta tukee esimerkiksi Länsi-Afrikassa, Togossa ja Gambiassa – Nämä ovat ne kolme ainutta maata, joissa ei sovittelua ole. Ja Togossa e, esimerkiksi oppositio on vaatinut sen toteuttamista. Meillä on ollut Togossa mielenilmauksia tämän puolesta ja pyrkimys järjestää vaalit ilman sovittelua on tilanne, joka saattaa potentiaalisesti käynnistää väkivaltaa. Kuten tiedätte, minun toimistoni tekee muiden kumppaneiden kanssa yhteistyötä ja me nyt pyrimme tukemaan Togoa olemaan mukana käynnissä olevassa keskustelussa, antaa asiantuntijuutta ja tukea perustuslain uudistamista. Toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä me emme ole vain vaan eh, saaneet uudistuksia vaalien järjestämisessä, vaan myöskin pyrkineet äänikynnyksen muuttamiseen. Tämä olisi suuri ero, joka tulisi todellakin tekemään eroa Togossa. Kun hallitus astui valtaamme Gambiassa, ryhdyimme rauhan hanketta harjoittamaan ja pyrimme luomaan uutta perustuslakia Uuden Gambian eteen. Jälleen kerran yksi asia, joka tässä yhteydessä liittyy vaaleihin, on se, että vaalein teemme uudistuksia. tässä kontekstissa, jossa pyrimme ehkäisemään väkivaltaa ja tukemaan rauhaa, meidän täytyy rakentaa kapasiteettia. Kyseessä ei voi ole vain tämä vali lautakunta, vaan myöskin oikeusjärjestelmät usein. Meillä on nimenomaan kohdennettua koulutusta, jonka tarkoituksena on tuomareiden kapasiteettia kasvattaa aivan alimmalta tasolta korkeimpaan oikeuteen niin, että ähm, tuomarit pystyisivät äh, vaaliriitoihin liittyvät äh, tapaukset ratkomaan ähm, harkitusti, sillä muutoin äh, tällaiset tilanteet saattavat käynnistää vaalien yhteydessä väkivaltaisuuksia. Toinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on se, että minun toimistoni on tehnyt töitä jäsenmaiden kanssa, jotta voisimme luoda kansallista rauhan arkkitehtuuria sillä ei YK eikä Euroopan unioni, eivätkä paikallisetkaan ECOWASin tai äm, AUn kaltaiset toimijat pysty tähän. Me tarvitsemme kansallista rauhan arkkitehtuuria. Tietenkin meidän täytyy myöskin sopeutua kansallisiin olosuhteisiin Ganassa. Tämä on jotakin, mikä on kansallisella tasolla jo erittäin hyvin suunniteltu aivan kansalliselta, alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ja maa on juuri luonut kansallisen rauhan komission toivottavasti vaalien yhteydessä. Se myöskin toimii ja heillä on myöskin liittovaltion tason rauhankomitea luotavana siellä on esimerkiksi yliopistomaailman edustajia ja tätä tullaan alueellisella ja paikallishallinnon tasolla kopioimaan. Siellä mandaattina tulee olemaan se, että pyritään tunnistamaan asioita, jotka saattavat aiheuttaa konflikteja, kaikenlaisia konflikteja. Ja tämän lisäksi ne ryhtyvät toimiin paikallisella, alueellisella, kansallisella tasolla, jotta näihin ongelmiin voitaisiin puuttua. Jos tällainen arkkitehtuuri on olemassa, se tulee auttamaan siinä, että voimme luoda oikeanlaisen poliittisen ja rauhallisen ympäristön vaalien eh, aikana. Ja tämä tulee luonnollisesti myöskin ähm, vaaliviranomaisten työtä helpottamaan ja ehm, Tämän lisäksi turvallisuusjoukot pyrkivät rauhan tukemiseen vaalien yhteydessä. Me olemme myöskin rakentaneet kumppanuuksia paikallisen ähm, paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ekovasia. Ähm, olemme myöskin Sierra Leoneissa olleet hyvin aktiivisia. Minä olin myöskin AUn kanssa yhteyksissä eilen. Äh, rouva Samaten äh, ähm, rauhan edustajan kanssa ja siellä Afrikan unionin, ECOWASin ja YK äh, kanssa yhdessä pohdimme jo Nigerian tilannetta. Siellä meidän täytyy ennakoida kehitystä. Me menemme paikan päälle, me kuulemme kaikkia sidosryhmien edustajia, erityisesti nyt kun tiedämme, että meillä on kahden johtavan puolueen ehdokkaat. Pyrimme jo aivan aikaisessa vaiheessa sitouttamaan heidät siihen, että meillä on rauhalliset, väkivallattomat vaalikampanjat ja että käytetään sellaista kielenkäyttöä, joka tukee rauhaa ja sitten myöskin kansallisilla foorumilla nämä ehdokkaat tulevat sitouksensa antamaan ja allekirjoittamaan hyvien käytänteiden sopimuksen. Kuten tiedätte, Nigerian vaalithan eivät kosketa vain Nigeriaa, jos ne sujuvat hyvin. Asia on hyvä Länsi-Afrikalle ja koko Afrikalle, mutta jos ne sujuvat huonosti, voitte vain kuvitella, minkälainen äm, vakautta rikkova vaikutus niillä olisi Länsi-Afrikkaan ja koko mantereeseen. Päättäisin ehkä puheenvuoron tähän. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Seuraavaksi kuulemme Pekka Haavistoa, joka on tällä hetkellä Euroopan rauhan instituutin puheenjohtaja. Hän on ollut myös ministeri Suomessa kotimaassaan ja hän on ollut hyvin merkittävissä muissakin tehtävissä, muun muassa Darfurin rauhanprosessissa, samoin YK erityisneuvonantajana. Henkilö, jolla on siis todella paljon kokemusta paitsi teoriassa myös käytännössä. Tuntee kyllä kentän. Ja tämä on juuri hyvin mielenkiintoista. Euroopan rauhaninstituutti tekee työtä Euroopan unionin toimielinten kanssa hyvin tiiviisti. Ja juuri konfliktien ennaltaehkäisy, vaali, vaaleissa on tärkeä asia tässä yhteistyössä ja todella teidän asiantuntemuksenne ja meidän työmme tekevät tässä yhtä. Onko teillä jotain esimerkkejä tästä koordinoinnista, todella vaalitarkkailu koordinoinnista näiden tiimien välillä? Ja kun ajatellaan nuorten poliittisten johtajien ryhmään, niin teillä on myös tässä kokemusta. Entäpä nuorten vaikutus juuri vaalisykliin ja poliittiseen päätöksentekoon? Ja vielä lopuksi, miten tätä koordinointia ja, ja yhteistyötä voitaisiin muiden kansainvälisten vaalitarkkailijoiden kanssa tiivistää? Miten tätä kapasiteettia voitaisiin vielä vahvistaa? Kiitos. Thank you, Madam, Madam Chair. And... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä ystävästä kutsusta paneeliin. Näen, että yleisössäkin on paljon asiantuntemusta tässä asiassa. Eli varmasti käymme hyvin vilkasta keskustelua. Ensinnäkin, hyvä puheenjohtaja, haluan kiittää siitä työstä, jota Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti on tehnyt vaalitarkkailutyössä. Sillä konfliktiakeissa tilanteessa on merkityksellistä se, että kansainväliset silmät seuraavat vaaleja. Se on varmasti ainoa tapa saada jonkun verran uskottavuutta eri sidosryhmien silmissä konfliktiaikaisena aikana. Ja kaikki vaalitarkkailu matkat ovat olleet erittäin tärkeitä tässä suhteessa. Kuten puheenjohtaja sanoi, minulla on poliittinen tausta ja, ja varsinkin diplomatit kysyvät, että onko poliitikosta mitään hyötyä tässä suhteessa. Ja minä sanon, että no, kyllä poliitikotkin jotain tietävät. Ja se, mitä me tiedämme, on millä tavalla poliittinen kampanja, jo millä tavalla sitä johdetaan, miten perustetaan poliittinen puolue. Ja kun työskentelin Sudanissa ja Darfurissa, niin kaikkein yleisin kysymys olikin juuri se, että miten tällainen vaalikampanja hoidetaan. Jos Kalashnikov vietetään hyllylle, niin mitä sitten seuraavaksi tehdään? Tietysti on erilaista viedä poliittista kampanjaa Suomessa eteenpäin kuin Darfurissa, mutta perusperiaatteet ovat samat. Keskustelimme tästä Jasonin kanssa, hänellä on samankaltaisia kokemuksia. Tämä on aika arvokasta tietoa ja antaa luottamusta siihen, miten poliittista kampanjaa tulisi johtaa, millä tavalla käännytään yleisön puoleen, miten tehdään muodostan koalitiohallitusta, eikä tueta tällaista voittajavia kaiken periaatetta. Tätä kaikkea voidaan katsoa eri poliittisista taustoista käsin. En ole ollut pelkästään rauhaninstituutissa, vaan myös Enopissa, Euroopan poliittisten säätiöiden verkostossa, jossa eri poliittiset säätiöt ovat käyttäneet asiantuntemustaan erilaisissa tilanteissa, joissa tavoitteena on opettaa ja joka tietoa poliittisessa prosessissa. Erittäin tärkeä tehtävä, joka voidaan hoitaa täällä Euroopassa. Mutta jos sallitte, niin palaan hiukan taaksepäin, sillä Ennen kuin päästään vaaliprosessiin asti, niin tietysti täytyy päästä jonkunnäköiseen rauhan tilaan, saada rauhansopimus aikaiseksi. Ja muistan, kun työskentelin eteläsudanlaisten kanssa, kun jotkut poliittiset puolueet sanoivat, että me emme voi mennä joillekin alueille kampanjoimaan, koska siellä ei ole meille turvallista. Ja valitettavasti valtioviranomaiset eivät takaa turvallisuutta näillä alueilla. Eli saattaa joutua tilanteeseen, jossa ollaan jo maalitilanteessa, mutta turvallisuutta ei ole riittävästi. Ja, ja silloin tietenkin tuossa rauhanprosessissa on epäonnistuttu, jos poliitikkojen ja kampanjoitsijoiden turvallisuutta ei voida taata. Syyrian, Jemenin tai Libyan kaltaisissa maissa olemme luonnollisesti kaukana siitä, että meillä olisi kunnon vaalit. Voimme tietysti uneksia pohtia sitä, minkälainen tuo, minkälaiset nuo vaalit olisivat, mutta sitten meillä on hankala kysymys, joka liittyy ihmisoikeuskysymyksiin, sotarikoksiin ja kaikkeen tähän, jos ajattelette Syyriaa, Assadia, hänen tukijoitaan. Kaikki näette, mikä dilemma tässä on, mikä liittyy myös niihin kauheuksiin, joita sodan aikana on tehty. Viittaa myös Jemeniä ja Libyan. Olen seurannut myös Eritrea erittäin läheisesti. Olen käynyt siellä säännöllisesti viimeisen parin vuoden aikana. Tänä kesänä tapahtui ihme, pakko kertoa. Ei pelkästään ihme siinä mielessä, että Etiopian välinen raja avautui. Mutta jotkut eritrealaiset, jotka kääntyivät puoleen, niin sanoivat, että minä olen muuten myös parlamentin jäsen. Enkä ole koskaan kuullut Eritreassa kenenkään sanovan moneen vuoteen, että hän on parlamentin jäsen. Ja nyt nähtiin, että kun sanoin näin, niin se merkitsee nimenomaan unelmaa siitä, että kyllä meilläkin jonain päivänä täällä järjestetään vaalit ja meidän parlamenttimme saattaa työskennellä normaalisti. Ja sitten kun hätätilanne on päättynyt ja kun suhteet naapuriin on normalisoitu rauhanprosessin osana, niin tietysti tämänkin tulisi sitten olla osa tätä poliittista demokraattista prosessia. Asia, jonka haluaisin ottaa myös täällä esille, koskee vähemmistöoikeuksia – Keski-Afrikan tasavallassa, kun puhutaan, niin jotkut sanovat, että chadilaisten pitää lähteä Keski-Afrikan tasavallasta pois. Ja sitten esitään kysymys siitä, että voitteko selvittää meille, että miten kauan chadilaiset ovat täällä olleet? Vain sata vuotta, mutta nyt heidän on aika mennä. Vähän samankaltaista ajattelua Myanmarissa, kun puhutaan rohinga vähemmistöstä, vain sata vuotta. Nyt on aika lähteä. Ja tietysti kunnollista poliittista ja vaaliprosessia ei voi pitää tämän kaltaisessa ilmapiirissä, jossa syrjintä kohdistuu edelleen johonkin vähemmistöihin. Nämä ovat edelleen sellaisia tilanteita, jotka täytyisi ratkaista ennen vaaleja. Hyvä puheenjohtaja, kysytte myös nuorisosta. Ja kun puhutaan esimerkiksi naisten osallistumisesta vaaleihin, meillä on paljon sellaisia kulttuureissa naisia, naisia syrjitään, mutta on myös myönteisiä esimerkkejä naisten osallistumisesta. Ruandassa esimerkiksi naiset ovat voimakkaasti parlamentissa mukana. Liberia toinen esimerkki. Mutta valitettavasti on monia alueita, joissa naiset, naisia syrjitään politiikassa. Ja kun kansalaisesta ja konfliktitilanteesta siirrytään parlamentaariseen vaaliprosessiin, niin on hyvin helppoa, että ne, jotka aiemmin taistelivat, haluavat nyt sitten poliitikoiksi ja naiset pyritään jättämään ulkopuolelle. Eli YK on 1325 päätöslausuma on äärimmäisen tärkeä tässä suhteessa. Mutta sitten toinen YK päätöslausuma 2250 nuoriso ja turvallisuus, joku pitäisi antaa nuorille erityinen rooli tässä poliittisessa prosessissa. Vuosi sitten kävin Afganistanissa. Siellä oli aivan yllättävä tilanne. Tapasin sellaisia ihmisiä, jotka olivat aiemmin Mudavakilli, joka asuu tänä päivänä Kabulissa, jotka aiemmin olivat Talibanin joukoissa. Ja heidän viestinsä oli se, että nyt tarvitaan apua kansainväliseltä yhteisöltä – Ajattelin, että aika mielenkiintoista, että te olette olleet varsinaisia syntipukkeja tähän ongelmaan, mutta ei, he tarvitsevat apua isistä vastaan, joka Kabulin yliopistosta rekrytoi ihmisiä taistelemaan. Aika hälyttävä viesti siis, ja tämä, täs, tämähän nyt on sitten käynnistä. Nuoria on helppo rekrytoida jälleen kerran taistelemaan, saada mukaan taistelujoukkoihin. Ja näin tulee opettaa kaikille tätä demokraattisen yhteiskunnan periaatetta ja sitä, miten tärkeää osallistua vaaleihin. Erityisesti tuli siis tähän kiinnittää näihin nuoriin huomiot. Päätän tähän, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset. Ja nyt Yritin tässä twiitata äsken äh, Twitterissä äh, tästä, äh, ja se oli hiukan hankalaa, siksi minä tässä tuota, kännykkääni käytin, mutta ei se twiittaaminen ollutkaan niin helppoa. Minä palaan siihen sitten myöhemmin tuossa. No niin, ja seuraavaksi kuulemme erittäin tunnettua, kansainvälisesti tunnettua henkilöä Jason Carteria, joka on äh, Carter Centerin äh, puheenjohtaja. Hän on poliitikko, hän on juristi ja todella Carter äh, Centerin johtajana, jolla on valtava kokemus vaalitarkkailusta. Kyse on siis keskuksesta, joka tuntee äärimmäisen hyvin ne maat, joissa tätä työtä tehdään, niin uskotteko te, että vaalitarkkailu voi vähentää väkivaltaa ja Katsotteko, että vaalitarkkailu matkalla tulisi olla selkeä mandaatti? Meidän vaalitarkkailullamme on, on, että olisi tietty rooli, olisi tietty pyrkimys todella vaaliväkivallan estämiseen, vähentämiseen. Kun ajatellaan vaalitarkkailun peruspilareita, niin yksi peruspilareista on tietenkin täysi riippumattomuus ja itsenäisyys. Vaalitarkkailun on oltava täysin riippumatonta. Usein vaalitarkkailijat ovat kuitenkin kritisoineet vaaleja hyvinkin kovasanaisesti, mm, erityisesti usein vaalien voittajia sitten. Ja joskus on jopa käynyt äh, niin, että meidän nämä äh, kommenttejamme oppositio on sitten käyttänyt hyväkseen syyttääkseen vaalivilpistä äh, voittajia. Eli mitenkä pystyttäisiin toimimaan objektiivisesti? Mitenkä vaalitarkkailusta saataisiin objektiivista ilman, että pelätään, että, että itse vielä sitten vaikutetaan mahdollisesti vaalien jälkeiseen, jälkeisiin väkivaltaisuuksiin, joita saattaa syntyä tästä meidän mielipiteestämme ja tästä meidän työstämme vaalitarkkailussa. Mm, tässä mm, kysymyksiä, joita halusimme teille esittää, mutta tietenkin <laughs> voitte puhua myös vapaasti muista asioista. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair, very much. It is a great honor for me to be here. Uh, it's such a distinguished panel uh, and Kiitoksia. Onpa suuri kunnia olla tässä erittäin kunnianarvoisessa kokouksessa ja sen paneelissa mukana. Ja todella muiden panelistien kanssa olen täysin samaa mieltä, niin kuin eilistenkin puhujien kanssa, siitä, miten tärkeitä nämä kysymykset ovat juuri tällä hetkellä tässä ja nyt. Kun puhutaan vaaleista, puhutaan vaikeuksista, vaalijärjestelmistä ja poliittisesta käytöksestä. Itse tulemme Yhdysvalloista, josta on tullut esimerkki huonosta poliittisesta käytöksestä, näin voitaisiin sanoa tässä. Ja Carter Center, Carter-keskus on tarkkaillut yli sadat vaalit ajan mittaan ja lähes aina olemme tarkkailleet vaaleja maissa, joissa konfliktin vaarariski oli olemassa. Usein kyse on ollut siirtymävaiheen demokratioista tai maista, joissa demokratia on joutunut tilanteeseen, jossa väkivallan mahdollisuus on olemassa. Eli me uskomme ja minä uskon, että kyllä kansainvälisellä vaaritarkkailulla voi olla merkittävä rooli konfliktien vähentämisessä. Ja vastatakseni ensin ensimmäiseen kysymykseen, niin kaikkein tärkeimpänä pidän ehkä sitä, että voidaan yhdistää vaatimus siitä, että kansainvälinen vaalitarkkailu on objektiivista, neutraalia ja samalla ajatuksena on, voi olla se, että se voi antaa panoksensa rauhaan. Eli kun puhutaan tässä nyt viimeaikaisistakin tapahtumista, niin kyllä yksi kaikkein tärkeimpiä tapoja, joilla vaalitarkkailu voi tuoda rauhaa tai säilyttää rauhaa, on juuri se, että ihmiset voivat luottaa järjestelmään. Tämä luottamusjärjestelmään on äärimmäisen tärkeä laajemmaltikin kuin vaalitarkkailu ja luottamuksen täytyy perustua rehellisyyteen, totuuteen. Eli kun me tarkkailemme vaaleja, meidän täytyy kertoa totta, puhua totuus. Joskus tämä totuus on ehkä vaikea kohdata, joskus tämä totuus voi olla myös jakavaa, jakolinjoja aiheuttamaa, mutta tämä totuuden kertominen voidaan yhdistää kunnioittamiseen, siihen, että kunnioitamme ihmisiä, ymmärrämme ja kunnioitamme demokratioita. Tässä heijastelen sitä, mitä kollega sanoi poliitikoista Yhdysvalloista. Tosiaan huono poliittinen käytös on tosiasia, mutta kyllä meillä hyvääkin poliittista käytöstä nähdään. Ja kun vaalitarkkailijat puhuvat johtajille, niin vaalit voivat merkitä ja niiden tulee merkitä sitä, että polku kohti rauhaa on äh, politiikan polku, koska vaihtoehto äh, siihen, että osallistutaan poliittiseen järjestelmään, on äh, huono vaihtoehto, jossa politiikka ei ole mukana. Eli kun ajatellaan vaalien toimintaa, niin tulevaisuudessa te jotka ehkä hävisitte vaalit, voitte uudelleen järjestäytyä ja palata ja, ja osallistua jälleen seuraaviin vaaleihin, eli politiikan tie on tämä oikea tie. Ja yksi eh, todella eh, hieno etuoikeus, joka Carter Centerillä on ollut ja myös eh, varmasti monilla teistä on todella se, että olemme saattaneet istua alas ihmisten kanssa ja sanoa heille, että no ehkä hävisitte nämä vaalit, mutta nyt te käynnistätte kampanjan seuraavia vaaleja varten. Ja näin se tehdään. Ja ottakaa mukaan nuoret. Niin kuin mm, tuossa voisin todeta, yksi kaikkein parhaita poliittisia tapaamisia elämässäni on ollut nuorten libera- liberialaisten tapaaminen. He kysyivät, miten, miten, mitä te, miten toimia politiikan sisällä eikä sen ulkopuolella. Ja tämä auttaa ihmisiä näkemään ja ymmärtämään, miten osallistua, miten toimia politiikassa, niin tähän he tarvitsevat ehkä tukea ja tietenkin he voivat sitten saada tätä tukea Euroopan unionilta ja esimerkiksi meidän organisaatiolta meidän Yhdysvalloilta ja oppia ymmärtämään sen, että poliittista valtaa voi pyrkiä hankkimaan sitten tällaisen pitkänkin prosessin kautta. Ja ihan niin kuin Mohamed Trumpas sanoi, meidän tulee kunnioittaa sitä, että vaalien häviäjät ja heidän toimintansa on keskeisen tärkeää myös, ja heidän täytyy ymmärtää, että maailman katse on myös heissä ja, ja pitää myös vaalivoittajia tilivelvollisina ja että maailma ymmärtää myös sen, että häviäjätkin voivat osallistua jälleen seuraaviin vaaleihin. Eli näin voimme myös voimaannuttaa ihmisiä vaalitarkkailutyössämme ja vakuuttaa heille, että, että no, Eh, seuraavissa vaaleissa teillä on mahdollisuus. Tuolloin voitte kertoa eh, totuuden. Ja nämä kaksi muuta kysymystä, jotka haluaisin vielä nostaa esiin, ja ehkäpä oma maani on eh, tästä moinen esimerkki juuri tällä hetkellä. Itse tulen Georgian osavaltiosta. Hävisin viimeksi kuvernöörivaalit neljä vuotta sitten. Pyrin Georgian kuvernööriksi. Meillä on hyvä hyvinvoiva talous ja vahva asukaspohja. Ja nyt meillä on myös historia rasismista ja kaipaamme naisia politiikkaan. Ensi kuussa toimitetaan vaalit ja ensimmäistä kertaa historiassa vähemmistöön kuuluva nainen on tuolloin ehdokkaana. Ja hän on itse asiassa virassa vaalitarkkailijoiden johtajana tai vaalijärjestelmän päällikkönä. Ja me tulemme nyt sitten käyttämään sähköistä äänestysjärjestelmää ja vaalien jälkeen mm, varmasti tullaan puhumaan mahdollisesta hakkeroinnistakin. Kuitenkin me tiedämme, että meidän ei tarvitse pelätä väkivaltaa ei se kuitenkaan sitä tarkoita, että järjestelmämme olisi täydellinen tai että kun menemme Keniaan tai Liberiaan, voimme sanoa, että näin teidän tulisi toimittaa omat vaalinne. Mutta kyllä tämä tarkoittaa sitä, että me voimme luottaa siihen, että kuka tahansa vaalit häviääkin, tulee jatkamaan poliittista työtään ja tulee kampanjoimaan seuraavalla kierroksella voiton puolesta tämän vaalijärjestelmän puitteissa, vaikka järjestelmämme ei olekaan täydellinen, niin tähän voidaan luottaa. Lopuksi keski, aivan keskeinen asia, nimittäin vähemmistöjen oikeudet. Luottamus vaalijärjestelmään ja poliittiseen tulevaisuuteen konfliktien sijaan äh, liittyy siihen, että äh, ihmisten täytyy myös ymmärtää, että on mahdollisuus rakentaa koalitioita, sillä jos koalitiokumppaneita ei äh, ole, niin sitten täytyy muistaa, että koalitio koalitiossa, jos poliittiset puolueet ovat hylänneet koalitiomahdollisuuden, niin sitten kansainvälisen yhteisön täytyy keskittyä mm, asian, vaikka kyse olisikin rauhanomaista tilanteesta, rauha voi olla epävakaalla pohjalla ja näin ollen kansainvälinen rauhan rakenne, josta on puhuttu, niin kyse on paitsi itse vaaliprosessista, myöskin poliittisesta laajemmasta prosessista ja tämä on hyvin keskeistä. Ja näin Carter Center, meidän keskuksemme, on toiminut jo vuosien ajan. Isoisäni tapasi monia ihmisiä jotka olivat hyvin merkittävissä asemissa ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että saan osallistua tähän keskusteluun ja kiitoksia. Kiitos. Jos haluatte, niin me voisimme tulla sinne teille Georgiana, sitten niitä vaaleja tarkkailemaan tässä lähitulevaisuudessa. Seuraava puhujamme on nainen vihdoin. Hän edustaa Angie Brooks kansainvälistä keskusta. Hänen nimensä on Ivette Chesson Vure. Hän tulee Liberiasta samasta maasta kuin Angie Brooks. Hän oli liberialainen diplomaatti, ainut afrikkalainen nainen, joka, jolla oli oikeus johtaa YK yleiskokousta. Ja Roa Chesson Vure on keskittynyt naisten voimaannuttamiseen niin vaaleissa kuin poliittisissa prosesseissakin. Ja nyt on luotu tällainen uusi Situation Room äh, naisille, eli tällainen kriisikeskus, naisten kriisikeskus, äh, äh, jossa naiset voivat keskustella mahdollisista konflikteista vaaleihin liittyen ja myös niihin niiden ennaltaehkäisystä. Ja ensimmäinen kriisikeskus äh, Situation Room äh, perustettiin Liberiaan. Sen jälkeen niitä on perustettu myös äh, Sierra Leone, Nigerian, Ugandaan, Senegalin Ja haluaisimme mielellämme kuulla teidän työstänne ja siitä, miten naiset ja miten nuoret voivat todella osallistua aktiivisesti vaaliväkivallan vähentämiseen. Lisäksi haluaisin Äh, kuulla teiltä, että maissa, joissa olen itse ollut vaalitarkkailijana, tällainen kriisi, keskusnaisten ja nuorten kriisi, keskus äh, on vielä vain toiveissa, niin mitenkä mitä te toivoisitte meiltä? Mitä me voisimme tehdä enemmän? Mitä voisimme tehdä paremmin äh, työskennelleksemme samaan suuntaan kuin te? Huolehtiksemme siitä, että naiset äh, toimivat, osallistuvat ja sitoutuvat tähän prosessiin. Äh, onnittelen teitä työstänne ja olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, first of all, I want to echo my other panelists. Uh, Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kuten muutkin puhujamme, kiittää tästä mahdollisuudesta, erityisesti afrikkalaisille naisille, mahdollisuudesta olla edustettuina täällä tänään ja osallistua tähän kunnianarvoisaan paneeliin ja olla täällä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. On hyvin tärkeää, että ennen kaikkea lähetämme eteenpäin viestin siitä, että meillä afrikkalaiset naiset olemme heränneet. Me tartumme mantereeseemme, me emme enää pelkää meistä on tulossa pelottomia ja meidän täytyy sitä olla. Meidän täytyy aivan ehdottomasti sitä olla, sillä meidän mantereemme rauha on meidän kanssamme, ei äh, politiikkojen kans, käsissä. Äh, se on nuorten käsissä. Ellemme me tartu tähän velvollisuuteen me häviämme. Tästä kyse on naisten kriisikeskuksissa. Me otamme vakavasti mantereemme, me otamme vakavasti vaalit äh, mantereellamme. Me tiedämme, että me elämme väkivallan jatkumossa Afrikassa, aina erilaista syrjinnästä ja erottelusta kansanmurhaan asti. Me elämme tässä todellisuudessa päivittäin ja väkivalta liittyy kaikkeen tähän. Meidän täytyy ratkoa väkivaltaa, sitä elämä on, mutta meidän täytyy myöskin kantaa vastuumme siitä, keitä me olemme ja tässä. Tästä on kyse naisten kriisikeskuksissa me syleilemme Afrikan luonnetta. Kyseessä eivät ole nyt vain ähm, yliopistokoulutetut nuoret. Paljon tärkeämpää ovat ne nuoret, jotka ovat aivan tikkaiden alapuolella, ne, jotka äh, kutsuivat itseään kuolemanapulaisiksi, lapset, jotka asuvat hautausmaalla, joilla ei ole asuntoa eikä mitään muita mahdollisuuksia mitä tulee vaaleihin, nämä ovat ratkaisessa roolissa. Ja vaalit yhä ovat sellainen kipinä, joka saattaa syyttää liekit maissamme tuota tasapainon perheissämme, maissamme. Ja äh, poliitikot käyttävät näitä nuoria, maksavat heille 5 dollaria tai 10 ja pyytävät heitä toimimaan. Naisten kriisikeskukset menevät tapaamaan lapsia näillä hautausmailla tai niissä tilanteissa, joihin Jason Carter tässä viittasi. Me tapaamme heitä heidän kodeissaan ja me muistutamme heitä siitä, että he ovat luovia ja he voivat luova, luoda rauhaa tai kaosta, mutta jos he kaosta luovat, he joutuvat elämään kaauksessa. Ja me äh, saatamme nämä kouluihin, parhaisiin kouluihin, antavat heille puhdasta vettä. Kysymme heiltä, eivätkö he muista, että heidän äitinsä ovat heitä yhdeksän kuukautta kantaneet. Äh, eikä silläkään ole väliä, sillä jokaisen täytyy kantaa vastuu itsestään. Tämä on se vaikutus, joka naisten kriisikeskuksilla on. Me pyrimme puuttumaan jengeihin. Me olemme järjestäneet ensimmäisen jengihuippukokouksen vaaliväkivaltaan liittyen. Meillä oli ensimmäinen äm, jengeä väkivaltaa vastustava marssi vaalien yhteydessä maailmassa. Ja tässä yhteydessä minä haluaisin äh, herra Shambasia kiittää erityisesti siitä, että hän jatkaa ponnistuksiaan Länsi-Afrikan eteen. Ja haluaisin kertoa teille jostakin, mitä tapahtui Gaanassa. Hän tuli meidän jengi tilaamme. Me olemme nimittäin Gaanassa jengit saaneet ensimmäistä kertaa yhteen saliin järjestämään kokousta yhdessä. Ja me pyrimme toimimaan niin, että me saisimme heisi, heihin yhteyden ja saisimme heidät toimimaan heti. Tämä on toimintaa. Kriisikeskus haluaa toimia. Me haluamme jengien edustajat, jengien johtajat paikalle saliin. Ja herra Sambas tuli tuohon saliin, minä hänet esittelin. Ja siellä he vain kaikki istuivat ja sitten herra Sambas puhui ja koko sali räjähti, koska hän puhui hausaa ja hän, häneltä ei tätä koskaan odotettu. Kyseessä oli Nima, slummin jengi, yksi Afrikan suurimmista slummeista oli kyseessä, ja me kysyimme, mikä oli se syy, että he päätivät te- tehdä meidän kanssamme vaalien rauhan eteen töitä. Ja yksi heistä sanoi, että kun herra Sambas tuli saliin, me käsitimme, että mekin voisimme päästä näistä getoista pois. Me käsitimme, että meillä on jotakin toivoa, me käsitimme, mistä rauhassa oli kyse, ja tämä oli tärkeää, mutta tärkeäksi. Haluaisin kiittää teitä nyt siitä, sillä te todellakin osoititte mahdollisuuden säilyttää rauha Ganassa tuon tilanteen yhteydessä. Ja myöskin Jean Lambert, joka Euroopan unionin Sierra, Sierra Leonin valtuuskuntavierailua johti, siellä käsiteltiin naisten tilannetta ja itse asiassa siellä kriisikeskuksen edustajat olivat paikalle, ja me kerroimme hänelle, ähm, edustajalle ja ähm, muille valtuuskunnan jäsenille siitä, mitä tapahtui tuolloin Sierra Leonessa oli ähm, <clears throat> poliisi mm, operaatio käynnissä. Oltiin piirtetty henkilö, jonka epäiltiin äh, säilyttävän aseita ja me otimme yhteyden tilanteeseen ja saimme tietää, että ensinnäkin sotilaat ja poliisi olivat piirittäneet tuon henkilön ja henkilö ei suostunut lähtemään ulos rakennuksesta ilman etsintälupa. Tässä kyseessä olivat kuitenkin vaalit. Tässä on kyse se, että äh, henkilö olisi edes ähm, ottanut puhelimen käteensä ja kansainvälisiin vaalitarkeilijoihin ottanut yhteyttä ja kertonut, että meillä on tarkkailijoita paikalla ja että aseita ei näy äh, Tämähän olisi ratkaisu. Me otimme yhteyttä mediaan, Al Jazeera, CNN, ja he tulivat paikalle, he tutkivat tilat ja niin edespäin. Ja tuossa yhteydessä poliisi ja sotilasjoukot tulivat paikalle, ja Ghanan presidentti Mahama oli paikalla. Ja hän heilut, siellä ihmiset heiluttelivat presidentti maailman edessä paperia ja sanovat, etteivät tulleet paikalle tyhjin käsin, että heillä oli etsintälupa. Ja minä sanoin, että presidentti Mahalmalle, että minä halusin tämän etsintäluvan luvan nähdä. Ja mm, minun ympärilleni pyöriteltiin päätä ja ihmeteltiin, että mikä tämä nainen on, joka tällaisia pyyntöjä esittää. Ja poliisit heiluttivat paperia ja väittivät, että se oli etsintälupa. Ja minä sanoin, että minä olen lakimies ja haluan nähdä paperin, onko se todella etsintälupa. Ja tässä yhteydessä poliisi pysäytti tuon niin kutsuttua etsintälupaa heilutteleen ähm, henkilön ja sanoi jotakin tuolle henkilölle. Sitten sitten he vain kääntyivät ympäri ja sanoivat, etteivät tätä etsintälupaa nyt panekaan toimeen. Ja minä sanoin, että ehkäpä ei nyt, mutta myöhemmin kuitenkin yrittää sen tehdä. Etten he lähtevät karkuun ja juoksivat rakennuksesta ulos. Ja pyysivät eh, joukkoja perääntymään ja poliisi ja sotilasjoukot eh, perääntyivät eh, Eh, koska Sierra Leonalaiset naiset ajoivat heidät tuolta rakennuksesta ulos. Ja tuossa yhteydessä viranomaiset käsittivät, että he eivät voi näin käyttäytyä. Tämän yksityiskohdan kertoin, kerroin vain siksi, että on niin tärkeää ymmärtää, mistä on kyse rauhan yhteydessä ja mitä me teemme. Naisten kriisikeskus on rauhan aloite. Me menemme paikan päälle, me puutumme ongelmiin siellä, missä niitä puhkeaa. Meillä on vaalilautakuntien kanssa läheistä yhteistyötä tekeviä turvallisuusjoukkojen kanssa. Voimme tehdä yhteistyötä ja muidenkin kanssa yhteistyötä. Ja kyllä voimme tehdä vielä enemmänkin. Minä haluaisin, että meillä olisi enemmän vaalitarkkailijoita. Haluaisin enemmän mm, interventioita. Meidän ryhmämme tietenkin tarkkailee myös tilanteita, mutta meidän tarkoituksemme ennen kaikkea on puuttua ongelmiin ennen ja jälkeen vaalien kun ajatellaan vaalitarkkailijoita, sellaisia, jotka tulevat vain seuraamaan vaaleja ja sitten lähtevät saman tien pois, ei tämä auta yhtään. Olen aivan tosissani. Ihmiset kentällä ovat kauhuissaan, poliitikot ovat kauhuissaan. Ellei joku ihmisten pelkoja hälvennä ja sanoo, sanoi heille, että heidän täytyy tarkkailla lakia, he odottaa lakia, valvoa sitä, että vaaliviranomaiset toimivat lain mukaan, että voidaan taata se, että on vapaat, reilut, tasapuoliset, avoimet vaalit. Yksi syy sille, että vaalit eivät koskaan ole tällaiset, on se, että emme tiedä, mitä poliitikoille tekisi. Mitä ihmisille voi äh, sanoa, kun on julistanut, että vaalit ovat vapaat, tasapuoliset ja avoimet. Me emme koskaan tätä kriisikeskuksessa sano. Me olemme aina paikalla vaalien jälkeen, sillä naiset aina siivoavat sotkun me olemme ruohonjuuritasolla, mutta yksi asia, mikä on hyvin tärkeää vaalien yhteydessä ja vaalin väkivaltaan liittyen, on se, että ei saa toimia alhaalta ylhäältä alas, meidän täytyy toimia myöskin alhaalta ylös. Ja tässä meillä on asiantuntemusta me harjoitamme diplomatiaa, me harjoitamme myöskin ylhäältä alas lähestymistapaa. Meillä on äm, korkean tason naisia, äm, afrikkalaisia naisia, joilla on äh, mahdollisuus olla presidenttiin yhteydessä yhdellä puhelinsoitilla. Tämä on merkittävää, sillä Kaikkein tärkeintä ei ole vaaleja edeltävä aika eikä vaalipäivä. Kaikkein tärkeintä on vaaleja seuraava aika. Meidän täytyy voida edetä nopeasti ja tehokkaasti, jotta tämä olisi mahdollista välillä. Meidän täytyy soittaa presidentille ja verrata presidenttiin, että hän puhuisi veljensä kanssa ja kertoisi, ettei maata saa suistaa sotaan. Tällaisia asioita merkittävät naiset voivat tehdä, mutta tavalliset naiset Toraella tekevät myöskin hyvin paljon. He ovat nimittäin niitä, jotka voivat vaalilautakuntiin olla yhteydessä, seurata näitä merkittäviä naisia, jotka voivat kertoa, etteivät halua lastensa joutuvan etsimään maantumusta ruokaa, vai siksi, että joku poliitikko haluaa neljäksi vuodeksi presidentiksi, he eivät ryhdy tappamaan, eivätkä halua omaisuuttaan myydä, jotta saisivat lääkkeitä, koska poliitikot ovat käyttäneet varat muuhun. Nämä ovat tärkeitä asioita. Tavalliset naiset kentällä. Ja toinen asia, joka on hyvin tärkeä kriisikeskuksen yhteydessä, on tämä. Me näemme, että meillä on jotakin, mikä on lähestulkoon näkymätöntä muualla Afrikassa, nimittäin moottoripyöräilijät. Voisin sanoa, että he ovat aivan paras tietolähde. He tietävät aivan hetkessä, mitä tapahtuu, tietävät, jos väkivalta on puhkeamassa, ja he voivat eri maaseutuyhteisöjen kaukaisimmatkin kolkat tavoittaa. Me haluaisimme siis myös kiittää näitä moottoripyörän liikkuvia henkilöitä. He ovat tärkeä osa meidän kriisikeskuksemme toimintaa. Paljon kiitoksia. Bueno, eh, todas las intervenciones. Kaikki nämä puheenvuorot ovat olleet aivan erinomaisia, täynnä sisältöä. Me olemme todella oppineet hyvin paljon ja nyt kuulemme sitten kysymyksiä salista. Pyytäisin teitä kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jotta mahdollisimman moni saisi tilaisuuden käyttää puheenvuoron. Meillä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä ja haluaisin, että kaikilla olisi tilaisuus esittää kysymyksensä. ehdottaisin, että kuulemme kysymykset ja sitten niihin vastaukset välittömästi. mekä kerää kysymyksiä, mutta meidän täytyy toimia hyvin nopeasti. Ensin puheenvuoron saa kollegani Marisa Matias, joka on Euroopan parlamentin jäsenenä johtanut vaalitarkkailua monissakin paikoissa, viimeksi Hondurasissa. Marissa, ole hyvä. Obrigada, Helena. Eu, I'm going to speak in Portuguese. Um, bem, eu quero começar por agradecer também... Uh... Kiitoksia. Puhun portugalia. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Nämä puheenvuorot ovat kaikki olleet erittäin hyvälaatuisia, mutta ne herättävät vielä enemmän kysymyksiä. kuin ne, joita esitimme jo ennen tilaisuuden alkua. Hyvin nopeasti. Sanoisin, että meillä on edessämme aivan erilaiset tilanteet, kun valvotaan tilannetta vaikkapa vaalitilannetta Hondurasissa tai Afrikassa. En puhu suinkaan kaikesta siitä, mitä tapahtuu poliittisen puolueiden välisissä neuvotteluissa ja siitä seuraavista ongelmista – niin, mutta kaikki tällainen muuttaa maata, joka on edelleen vaaleja käymässä, kun kyseessä on tilanne, jossa pyritään rakentamaan rauhaa ihmisten välillä. Hondurassa tilanne on aivan toisenlainen, koska meillä on jatkuvan jännitteen mm, rakenteellisen väkivallan tilanne siellä voimassa. Ja koska sotatilaa ei ole, niin voidaan sanoa äh, ei kuitenkaan voida sanoa, että se on rauhantila, koska rauhantila on paljon muutakin kuin pelkkä sodan puuttuminen. Enemmän tämä kysymys. Millä tavalla vaalitarkkailumatkat, millä tavalla ne voivat, varsinkin Euroopan unionissa, auttaa näiden konfliktien ennaltaehkäisemisessä ja rauhan kun tarkastellaan, mikä näiden matkojen valtuutus on, kun meillä tällainen valtuutus on, niin meidän täytyy olla riippumattomia, emme saa puuttua tilanteeseen ja samalla noudattaen tätä valtuutusta, niin millä tavalla voimme olla mukana rakentamassa rauhaa ja estämässä väkivaltaa. Ymmärrän sen, mitä edellinen puhe, puhuja sanoi. Että tähän menee hirveän kauan aikaa, koska tilanne on ollut erittäin vaikea ja jos ollaan osapuolena kiistassa, niin on vaarana se, että vakautta ei tule. Mutta meidän toimivaltuutemme ovat kuitenkin rajalliset. Ja kun otetaan huomioon, mehän emme voi työskennellä suoraan niin kuin sanotaan perinteisesti tällaisessa konfliktiratkaisussa. Voimme enimmillään vain olla mukana paremmin hallinnoimassa konfliktia. Ja sittenhän tässä on vielä toinen ulottuvuus. Meillä on suuri ero vakauttamisen ja vakauden välillä. Me voimme olla mukana äh, siinä, että maa pysyy vakaana, mutta me emme voi olla sitä mukana vakauttamassa. Eli tässä on suuri ero. Meidän täytyisi katsoa sitä, mikä on tämä uusi Euroopan unionin vaalitarkkailumatkojen kapasiteetti en nyt tässä kääntynyt kenenkään puhujan puoleen suoraan. Kaikki varmasti ovat nähneet erilaisia tilanteita ja haluankin kiittää teitä eri puheenvuoroistanne. Kiitoksia. Creo que el señor Carter. Kiitokset. Varmaankin eh, herra Carter voi vastata tähän kysymykseen. Olkaa hyvä. Kiitos. And just briefly, there, there are... Kiitoksia. Carter-keskuksella on se, että meidän takana me ei ole mitään hallitusta. Se merkitsee sitä, että, niin ja oikeastaan yksi tapa ehkä sanoa tämä, tai vastata tähän on se, että sanotaan, että meillä on sellaisia kumppaneita, joita EUlla on, jotka kykenevät tekemään enemmän kuin EU välillä. Ja näiden kansallisyhteiskunnan yksiköiden käyttäminen on tärkeä osa sitä esimerkiksi Hondurasin kan- kaltaisessa maassa tai Itä-Timorissa on erilaisia tapoja ottaa käyttöön EUn arvovalta tällaisena pohjana muille toiminnoille, jotka ovat käynnissä. Ja siitähän oikeastaan vaaleissa on kysymys. Loppujen lopuksi kysymys on hetkestä, jolloin ihmiset voivat arvioida demokratiansa ja sen tilaa ja sen demokratian uskottavuutta tulevaisuudessa. E, se, että EU on läsnä, on äärimmäisen tärkeä elementti tätä, vaikka joskus onkin turhauttavaa, koska haluaa tehdä enemmän kuin on siellä paikan päällä. Käsittääkseni myös näiden matkojen toinen näkökulma on se, että mitä kauemmin nämä matkat tapahtuvat yhdessä maassa, sitä enemmän arvoa ne tarjoavat. Tässä on myös useita esimerkkejä siitä, jossa kardiokeskuksella on ollut ihmisiä kentällä usein jopa vuosia ennen vaaleja ja se mahdollistaa sen, että meillä on paljon enemmän tilaisuuksia ymmärtää niitä mm, ongelmakeskuksia, joista tässä puhuttiin, jotta tunnistamme ne <clears throat> ja näemme, että se mitä halutaan hyödyntää tässä suhteessa, kun, kun otetaan mandaatteja, niin edelleen voidaan hyödyntää sitä tietoa sitä että kun asiat muotoillaan näin ja puhutaan tietylle henkilölle tietynä aikana ja käytetään hyvää ajoitusta, niin tällainen hyvän poliittisen taustan ymmärtäminen hyvin pitkälti vähentää jännitteitä. Näin voidaan käyttää myös tätä vaalitarkkailumatkaa alustana näiden kysymysten ratkaisemiseen ihan perustavanlaatuisella tavalla. Ja tietysti tilanne vaihtelee dramaattisesti maasta toiseen. Thank you and, and thank you for very good question and I will only touch actually the Honduras. Äh, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää erityisesti sitä Honduras-osuudesta. Minä ähm, olen seurannut äh, tätä tapausta Minä olin itse asiassa tuomioistuimessa läsnä, kun syytetyt tuotiin sinne ja nämä lenka-intiaanit ja heidän äh, läheisensä sanovat, että periaatteessa oikeusjärjestelmä ei toimi kunnolla, että varjoissa on jotakin, että siellä – on tällaisia varjomaisia organisaatioita taustalla vaikuttamassa. Minä pohdin tätä äm, tietyn Euroopan unionin vaalitarkkailun valtuuskuntavierailun yhteydessä ja pohdin sitä, kuinka suuria mahdollisuuksia on ä, vähemmistöille ja kaikille muille ryhmille tuoda näitä ongelmia esiin. Ja sitten äm, ajattelin sitä, että Euroopan unionin vaalitarkkailu työ pitäisi pohjata sille, että tätä tietoa pyritään saamaan etukäteen. Halusin luonnollisesti Hondurasissa lenkaintianen alueella vierailla ja hallituksen edustajat sanoivat, että älä mene sinne, nämä ovat vaarallisia ihmisiä. Ja Läisperänsässä poliisit sanoivat, että älä mene sinne, poliisitkaan eivät sinne voi mennä. Ja minä tietenkin menin sitten paikalle ja ihmiset sanoivat siellä minulle, että lopultakin joku tuli tänne, kun me olemme kymmenen vuotta odottaneet me maalailemme tällaisia kuvia väkivaarallisista vähemmistöistä, jotka jollakin tavalla vastustavat yhteiskuntaa, ja välillä tämä ajatus on aivan väärä. Uskoakseni, kun tarkkailijana toimii, pitäisi pyrkiä hyppäämään myöskin näiden ennakkoluulojen yli ja sanomaan, että me haluamme nimenomaan sinne paikalle, nimenomaan siihen kylään. Hallitukset pyrkivät meitä ohjaamaan eri suuntiin. Yes, Mr. Chambas, ja sitten äh, mm, olkaa hyvä. Kiitos. Haluan vain todeta, että vaalit tulee nähdä tällaisena jatkumona. Vaaleja edeltävää aikaa, vaalipäivä ja vaalien jälkeinen aika. Niin on tärkeää koko tämän ajanjakson äh, aikana olla hyvin keskittynyt ja kun sitten vaalien jälkeen rakennetaan rauhaa ja vakautta, voidaan... Äh, niin, YKhan ei vaalitarkkailua toteuta. Me äh, Mielellämme näemme nämä äh, vaalitarkkailukertomukset EUn, äh, Afrikan unionin ja muiden. Ja meidän jatkotyömme kansallisten sidosryhmien kanssa, sitten vaalikomiteoiden ja muiden kanssa on jatkumoa ja pyrkii vahvistamaan vakautta. Tietenkin maat, jotka ovat juuri päässeet jaloilleen kriiseistä, konflikteista – ovat tässä epävakaassa tilanteessa jopa toimivilla valtioilla voi tässä olla vaikeuksia, mutta me sitten voimme istua saman pöydän, yhteisen pöydän ääreen eri sidosryhmien kanssa ja katsoa, miten kumppaneina voimme niitä auttaa parantamaan tilannetta ja, ja kehittymään itsekin. Esimerkiksi Länsi-Afrikassa tämä tilanne on juuri nyt ja sitä kerronkin kaikille eri maissa vieraillessani, että havaitsen, että aina jokaiset vaalit ovat, äh, toimivat ja sujuvat hiukan paremmin kuin edelliset. Eli tämä on kaikki jatkumoa ja ehkäpä edellisissä vaaleissa niiden mittaan äh, tuhat ihmistä menetti henkensä Nigeriassa 2015 vaikkapa. Ja edellisissä vaaleissa, jotka olivat aika rauhanomaiset, tuhat ihmistä kuoli vaalien jälkeen, menetti henkensä vaalien jälkeen. Vaalit olivat rauhanomaiset, mutta niiden jälkeen oli hyvin paljon väkivaltaa verrattuna sitten taas ehkä aikaisempiin vaaleihin. Ja voidaan myös nähdä, että mitä, mitä yhtäläisempi toimintaympäristö on Länsi-Afrikassa, niin viimeiset 11.12. vaalit ovat sujuneet niin, että yhdeksä, yhdeksissä meni voitto oppositiolle. Tätä ei ehkä ole nostettu niinkään esiin, mutta näin se kuitenkin on. Ja tämä tarkoittaa sitä, että toimintaedellytykset ovat paranemassa – Eri toimijoista on tullut myös ammattimaisempia, ne toimivat tehokkaammin. Ja paljon tästä on sen ansiota, että olemme toimineet näiden vaalitarkkailukertomusten pohjalta ja pyrkineet saman aikaan parannuksia. Emme me nyt odota että vaalitarkkailijat tulevat paikalle pariksi kolmeksi viikoksi. Ei teillä tähän ole aikaa, <laughs> työnne on sellaista luonteeltaan, mutta on kuitenkin tärkeää, että tulette paikalle, joten todella rohkaisen teitä jatkamaan vaalitarkkailua. Kiitos paljon. Kiitoksia teille. Ja tässä kun nyt pohdin, että miten tätä puheaikaa jakaisin, on tullut kymmenen lisää puheenvuoroa, eli ehdotukseni siitä, että tässä otettaisiin kysymysvastaus, eh, ei tule toimimaan, eli, eli tehdäänpä nyt niin kuin, eh, niin kuin meidät ehkä, eh, meillä, meidän on nyt pakko tehdä puoli tuntia aikaa 20 puheenvuoropyyntöä, eli älkää käyttäkö kuin minuutin, mielellään alle minuutin, jotta asiantuntijoillamme on sitten vielä aikaa ähm, vastata, koska kello 11 tämä keskustelu päättyy, niin pyytäisin, että korkein, hyvin konkreettisia kysymyksiä, korkeintaan minuutti, että saamme kuulla sitten vielä vastauksetkin. Toivon todella, että päivän päätteeksi saamme sitten vielä tärkeitä päätelmiä. Pierre Adjoani Kuamen, minuutti tai alle. Pierre Adjoani. Oui, merci. Je suis... Kiitoksia. Olen eh, Pierre Adjami eh, Norsunluurannekolta ja edustan kansalaisyhteiskuntaa ja olen eh, hyvien toimintatapojen ryhmään osallistunut Norsunluurannikolla. Te tiedätte, että meillä on 2002 ja 2011 puhjenneet kriisit Norsunluurannikolla ja me olemme pohtineet tämän jälkeen, että kansalaisyhteiskunta tulee järjestää. Meillä on nyt uusia voimia. Meillä on ollut mahdollisuus tietyille alueille äh, rauhanvalvontakomiteoita perustaa. Nämä äh, muodostuvat äh, nuorista, naisista, mm, uskonnollisista edustajista ja CDAUn edustajista ja me olemme näiden komiteoiden kanssa tehneet yhteistyötä ja olemme tehneet töitä, jotta ihmiset hyväksyisivät toinen toisensa. Olemme toimivia toimistoja kymmenelle alueelle Norsuurannikossa rannikolla perustaneet tähän mennessä. Me olemme onnistuneet hyvien käytänteiden politiikan luomaan 2009. Kaikki ehdokkaat vaalien yhteydessä allekirjoittavat hyvien käytänteiden sopimuksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat valvoivat tätä prosessia. Me olemme tehneet töitä ja me olemme saaneet aikaan hyvää edistystä ottamalla mukaan erilaiset vaalikysymyksistä vastuussa olevat henkilöt eri poliittis- suurista poliittisista ryhmistä. Meillä on siis äh, nyt äh, demokraattisten vaalien eteen äh, poliittiset rajat ylittävää yhteistyötä. Meillä on ollut yli 80 vaalitarkkailijaa ähm, norsulurannikolla tarkoituksena on seurata vaalikampanjoita ja myöskin tarkoituksena on kouluttaa poliittista nuorisoa ja naisia niin, että väkivalta saataisiin kitkettyä pois. Tämän me olemme tehneet luonnollisesti CDAUn kanssa yhteydessä, yhteistyössä. Meillä on ollut mahdollisuuksia yhdessä lähteä kentälle, keskustella aktivistien ja kannattajien kanssa ja Nous avons une élection locale présentement. Meillä oli paikallisvaalit, joissa meillä oli sisäistä väkivaltaa. Tämä oli, eh, tässä kyseessä oli jo vuosina 2020 vaalien suunnittelu. Me teemme nyt töitä, jotta tämä väkivalta loppuisi. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Euroopan komissiosta seuraava puhuja. Kiitoksia. Edustan sitä poliittista välinettä, jolla on tärkeä rooli, kun järjestetään näitä vaalitarkkailumatkoja Euroopan unionissa. Mutta haluaisin puhua teille myös konfliktin estopuolesta ja siitä, mitä tehdään vakaus- ja rauhavälineen parissa. Ehkäpä vähän vielä kannattaa kalibroida tuota keskustelua, jota täällä on käyty siitä, miten pitkiä mm, näiden matkojen tulisi olla yhdessä paikoissa. Mielestäni on tärkeää, että vaalitarkkailu matkat ovat osa tuota vaaliprosessia. Vaikka olen myös mukana tässä vakaus- ja rauhaprosessissa, niin jos vaalit ovat myös epävakauttavia omalla tavalla. Jos ne sitä eivät ole, niin ne eivät ole riittävän arvokkaita. Siitä syystä niillä tulisi olla rajallinen aika, kun ne ovat tuossa maassa, mutta niiden tulisi myös ehkä luottaa myös toisiin toimijoihin. Ja Täällä on mainittu useita mm, hyvin eläviä esimerkkejä tästä suhte- tässä suhteessa. Ja niitä tuemme siis myös muissa maalitarkkailumatkoissa, esimerkiksi Malissa äskettäin. Haluaisin myös todeta, että meidän hankkeissamme on erittäin tärkeää, ja nyt puhun varsinkin vakaus- ja rauhapaketista, olla tekemisissä kaikkien eri toimijoiden kanssa ennen vaaleja. Sillä tarkoitan suinkaan kaikkia eri osapuolia pelkästään, vaan myös en pelkästään poliittisia elettejä, vaan myös nämä moottoripyöräilijät, jotka mainittiin. Haluaisin muistuttaa, että on tärkeää olla sekä ennen että jälkeen mukana tässä työssä. Ja uskon, että monet aloitteet, joita tuemme Zimbabwessa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat tulevaisuudessakin voimassa. Ja siitä syystä on tärkeää myös luottaa kansallisiin aloitteisiin. Ja kun näin teemme, niin, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että me tee tällaisia dominantteja kansallisia diskursseja. Muussa tapauksessa sitten menetämme ne vähemmistöt, joita syrjitään Naiset esimerkiksi Afganistanissa eivät äänestäisi eivät äänestä riittävästi, jos näin ei toimita. Turvallisuus on erittäin tärkeä kysymys, siitä on tulossa yhä tärkeämpää ja meitä pyydetään olemaan yhä enemmän mukana. Kaksi lyhyttä esimerkkiä. Libyassa Kysymys on ihan fyysisestä turvallisuudesta, joka koskee kansallista vaalilautakuntaa. On suoria uhkia, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja samassa täytyy valmistautua tähän ja siihenkin me valmistaudumme Ukrainassa. Päätän tähän. Puheenjohtaja, kiitoksia. Soraya Post saa seuraavana puheenvuoron Euroopan parlamentista. Thank you, Madam Chair. Uh, and thank you to the panel. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia tälle paneelille. Me keskustelu on hyvin mielenkiintoista, erityisesti ähm, Afrikan naisia edustavalle vieraalle. Mä haluaisin sanoa, että todellakin nautin tästä puheenvuorosta. On hienoa nähdä vo- voima. Ja minä todella uskon työhönne. Ympäri maailman huomaamme, että naisten voimaa ei hyödynnetä, eikä sitä voimaa, että toimii lähellä ruohonjuuritasoa aina, toimitaan jollakin korkealla tasolla. Minulla on seuraava kysymys. Ennen Kenian vaaleja ja myöskin ennen Tansanian vaaleja Kenian naiset halusivat käynnistää sukupuolten tasa-arvohankkeen parlamentissa – Tästä aloitteesta piti äänestää, mutta se ei saanut enemmistöä. Se oli kuitenkin erittäin hyvä toimintasuunnitelma kaikesta huolimatta. Minä keskustelin poliittisten edustajien kanssa ja niin edespäin. Ja he sanovat minulle, että oli kaksi ongelmaa. Media näkyvyyttä ei juurikaan ole naisilla, jotka ovat vaaliehdokkaina. Ja sitten on myöskin turvallisuusongelmia, kun naiset lähtevät kampanjoimaan tai edes vaalipaikalle he ovat vaarassa ja peloissaan. Tästä haluaisin eh, ehkäpä Pekka Haavistolta kysyä, mitä me voisimme tehdä, kuinka voisimme toimia. Nämä ongelmat puhkeavat paljon ennen vaaleja luonnollisesti. Ja minun seuraava kysymykseni olisi tämä. En näe moniakaan naispuolisia sovittelijoita ympäri maailman. Uskon, että meillä on valtavaa puutetta kautta. ja 2025 on hyvin kaukana. Mitä meidän pitäisi nyt tehdä käynnissä olevan prosessin osalta? Ja minä myös olin äh, Kolumbiassa, kun siellä järjestettiin rauhansopimuksesta kansanäänestys, tapasin siellä kansalaisjärjestöjen edustajia ja naisia. Ja minulle kerrottiin, että tämä on ensimmäisiä feministisiä rauhanprosesseja maailmassa ja siksi se oli näin menestyksellinen, mutta kun kuuntelin kolumbialaisia, kun heitä nyt kuulen, pelko, ja kansainvälisen yhteisön näkymättömyys tuntuvat. Äh, kaikki se, mitä me pyrimme toteuttamaan näillä suurilla äh, maaseutualueilla, jotka ovat aina olleet äh, vähän kehittyneitä on myöhässä. Tämä koskee naisia Kolumbiassa. Ja sitten meillä on vielä toinen kysymys. Mitä me voisimme tehdä täällä Euroopan parlamentissa enemmän? Si cada uno hace cuatro Jos kaikki esitätte neljä kysymystä, niin sitten tämä aikataulu kyllä pettää pahasti. Sitten äh, Jane Ansar Malavin äh, vaalikomiteasta. Thank you so much. Um. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää kaikkia esityksistänne. Tämä kaikki on hyvin hyödyllistä meille. Esittäisin vain yhden kysymyksen. Yksi panelisteista mainitsi 50 plus 1. Ja kuinka se sääntelee väkivallan vaaraa. Halusin kuulla teiltä mitkä ovat 50 plus yhden edut ja onko siinä jotain kielteisiäkin puolia. Tiedän, että rahoitus on yksi kielteinen tai negatiivinen puoli maassa, jossa ollaan riippuvaisia kehitysyhteistyökumppaneista talousarvion vahvistamiseksi, niin kuka maksaa nämä kustannukset Ja jos joudutaan jos toimitetaan toinen kierros, niin kustannukset kasvavat ja Yksi muutosehdotus, joka on tehty järjestelmään, on, oli tämä 50 plus 1, mutta valitettavasti se parlamentissa kaatui. Me valijärjestäjinä tiedämme, että mikä laki on ja lakia on kunnioitettava. Me valmistelemme vaaleja ensi vuodelle, mutta sillä talousarviolla, mikä meillä on, niin äh, tilanne on hyvin vaikea. Emme ole saaneet kehitysyhteistyökumppaneiltamme juurikaan apua, mutta ensimmäistä kertaa onneksi hallitus on maksanut 100 prosenttia. Mutta jos tämä 50 plus 1 olisi mennyt läpi, mitä tapahtuisi vaalien toiselle, toisella kierroksella. Kun ajatellaan eri maita, Euroopan maat, Yhdysvallat, mitenkä niissä vaalitulokset hyväksytään – ja miten rauha ei, rauhan ei kohdistu niissä uhkaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon teille. Sitten äh, Meri-France Joachim äh, Haitin vaalijärjestelykomiteasta. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halo. Näin alkuun haluaisin haluaisin kiittää tämän konferenssin järjestäjiä. Konferenssihan yhdistää samalla vaalien järjestäjiä, vaalitarkkailijoita ja myös niitä, jotka on valittu valella. En puhu mitenkään pitkään. Haluan kuitenkin kertoa meidän kokemuksistamme, varsinkin ne, mitä vuonna 2016-2017 vaaleissa saimme kokea, koska tästä asiakirjasta nähdään ne uudet asiat, joita on kehitelty. Se saatte tuolta salin ö, ovelta. Ja siirryn siis suoraan käsittelemään näitä, tätä kysymystä, jonka olisin halunnut muotoilla panelisteille, erityisesti Euroopan unionin edustajille vaalitarkkailussa – koska nämä uutuudet, jotka löytyvät asiakirjastamme, on sisällytetty myös siihen lakihankkeeseen, jota olemme valmistelleet. Eli kysymys on vaalien jälkeisestä toiminnasta. Ja nämä uudistukset vastaavat niitä suosituksia, joita komitea on antanut, joka valmisteli vaalitarkkailumatkansa kertomuksen. Nyt kun tämä asian tarkoitus viedä parlamenttiin, haluaisin tietää, että millä tavalla Euroopan unioni voi varmistautua siitä, että se ottaa huomioon nämä suositukset uudessa äh, vaalilaissa kohtuullisessa määräajassa. Ja esimerkiksi Haitin vaaleissa vuonna 2019. Kiitoksia. Sitten Hannan Roberts Olkaa hyvä. Just wanted to emphasize the important... Paljon kiitoksia. Haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että vaalitarkkailijat puhuvat suoraan ja rehellisesti myöskin konfliktitilanteissa. Ellemme me täyttä totuutta sano, me äh, olemme vaarassa antaa lisää painoarvoa niille, jotka väkivaltaa ja pelottelua harjoittavat, ja me annamme niille mahdollisuuden vahvistaa omia asemiaan. Ellemme me totuutta uskalla sanoa, me myöskin vieraannutamme osan väestöstä joka ajattelee, että äh, vaaliprosessin seurantaan ei ole luottamista. Me olemme osa tätä seurantaa ja tämä koskettaa myöskin kansalaisyhteiskuntaa. On tiettyjä asioita, joissa me voisimme vaalitarkkailumenettelyytämme parantaa ensinnäkin, mitä tulee äh, puheenvuoroihin ennen vaaleja. Me voisimme kommentoida näkyvästi sitä, mikä sujuu hyvin ja mikä ei suju hyv- hyvin. Näin ihmiset voisivat luottaa siihen, että me rehellisesti kerromme totuuden. Ja toiseksi tämä koskettaa prosessia itseään. Tämä on kaikkein ongelmallisin asia äh, ajatuksissa usein vaalien yhteydessä. Usein äh, kuitenkin tapahtuu niin, että kun vaalit on järjestetty Ähm, muutamaa päivää tämän jälkeen ongelmia ilmenee, kun poliittinen johto poistuu paikalta. Äh, ja jos meillä ei ole poliittista johtoa paikalla valvojina. Väestö voi pitää hyvin epäilyttävänä. Ihmiset tulivat tarkailemaan paikalle, keskustelevat kansalaisten kanssa, mutta sitten kaikkein kriittisimmällä hetkellä prosessissa meidät vaiennetaan tai näyttää siltä, että meidät vaiennetaan. Uskoakseni tässä olisi syytä pohtia, kuinka voitaisiin toimia niin, että vaikuttaisi, että me sanomme totuuden aivan reaaliaikaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Kroatian parlamentin jäsen Andrzej Babic, olkaa hyvä. Predsjedavajuća, dame i gospodo, poštovane kolege, zahvalan sam na ovoj međunarodnoj konferenciji. Hyvät naiset ja herrat, olen kiitollinen siitä, että järjestitte tämän kansainvälisen konferenssin ja se, mitä olemme sitten eilen saaneet ja tänään täällä kuulla. Olemme kiitollisia siitä, että oikeusvaltioperiaatetta ja demokratia viedään eteenpäin varsinkin tällaisissa muuttumissa maissa. Edustaja Matias kysyy sitä, minkälais, mitä vaalitarkkailumatkat voivat tehdä. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että vaalit on pidetty Bosnia-Herzegovinassa 70. mikä osoittaa sen, että nämä äh, tarkkailumatkat eivät kykene toimimaan oikein. Niiden tulisi perehtyä maan tilanteeseen, jotta ne voisivat raportoida siitä. Bosnia-Herzegovina on maa, joka muodostuu kolmesta äh, eri yksiköstä ja vaalien aikana jokainen näistä kansanosista valitsee omat edustajansa. Bosnia-Herzegovinan liittovaltio siellä meillä on bosnialainen vähemmistö ja nyt on kyseessä kolmas kerta, kun kroatit ovat hävinneet bosnialaiselle enemmistölle. Ja bosnialaiset ovat voittaneet vaalit. Eli meidän tulisi näissä kertomuksissamme todeta se, mitä on tapahtunut. Vaalitarkkailun matkoilla täytyy nimenomaan pohtia myös näitä kysymyksiä, sillä tämähän syventää poliittista epävakautta ja epävakaa Bosnia ja Herzegovina merkitsee myös epävakautta Euroopassa. Bosnia ja Herzegovina on allekirjoittanut Washingtonin sopimuksen, Kuten varmasti täällä herra Carlson tietää, meidän ei tulisi näitä sopimuksia rikkoa ja vaalitarkkailun matkojen pitäisi myös ottaa tämä huomioon. Muchísimas gracias. Eh, Suuret kiitokset. Seuraavaksi Laura Castells, joka on espanjalainen senaattori. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervehdys täältä. Oikein hyvää päivää kaikille. Haluan todella kiittää tämän hienon kiinnostavan konferenssin järjestämisestä ja Voin äh, puhua hyvin äh, konkreettisesti. Tässä ei juurikaan aikaa ole. Täällä on puhuttu todella siitä, miten nämä väkivalta, saattaa, väkivalta saattaa syntyä vaaleissa ja on tärkeää luoda sellainen poliittinen institutionaalinen ympäristö, jossa vaalit saadaan toimitettua ja tulee identifioida ongelmia, jotka saattavat äh, kärjistyä ja johtaa äh, konflikteihin vaalien puitteissa. Konkreettinen kysymys, mitä askelia äh, tulisi ottaa, jotta tilanne voidaan ratkaista. Tilanne, jonka kuvailen teille nyt, itse olin tätä tilannetta seuraamassa. Hallituksen pääministeri päätti, teki päätöksen parlamentin toiminnan suhteen, jolla ei ole perustuslaillista valtaa. Nyt sitten osa tämän osavaltioparlamentin edustajista on vangittu, muun muassa puhemies. Eli vaalit oli kutsuttu kolle ilman sitä, että perustuslaki olisi tätä sallinut. Nyt todella nämä johtajat ovat äh, ennaltaehkäisevästi vangittuna, osa heistä maanpaossakin. Ja todella tässä äh, keltainen väri, tämä väri tässä äh, kiellettiin myös, koska se vaatii vapautta poliittisille vangeille. Minä en puhu nyt minkään kehitysmaan tilanteesta, eurooppalaisen maan tilanteesta. Ja tämä tapahtui kaikki viime joulukuussa. Eli kun, kun puhutaan ennaltaehkäisevästä diplomatiasta, tulisi ehkä puhua myös reaktiivisesta diplomatiasta ja, en, ja, ja siitä, että pyritään toimimaan välittäjinä. Ja tämäkin tilanne vaatisi välitystä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kastelle. Ilmeistä on, että minun ja teidän tiedot ovat hyvin erilaiset tästä samasta tilanteesta. Minä toteaisin, että Tämä, se, mitä te äsken kuvailitte, ei vastaa nyt sitä kuvaa ja käsitystä, mikä minulla on tästä täysin samasta tilanteesta. Mutta meidän asiantuntijamme voivat vastata tähän teidän kysymykseenne sitten myöhemmin paneelissa. Seuraavaksi Samsoni Toro, joka tulee afrikkalaisesta kansalaisjärjestöstä. Ja tämä onkin sitten viimeinen puheenvuoro salista. Olkaa hyvä. Cha, I come from Nigeria. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen Nigeriasta, yhdestä niistä Afrikan maista, joissa tulevien 120 päivän aikana vaalit järjestetään. Minulla on kaksi asiaa, jotka halusin tuoda esiin. Kiitoksia edustaja Chambersille hienosta työstä, jota teette Nigeriassa. Nigerian 2019 vaalit ratkeavat kolmen asian varassa teknologian ja sen riippumattomuuden. Tämän lisäksi ratkaisevassa roolissa ovat äänestyspaikat. Äänestyspaikoista on tullut kuin markkinapaikka, joilla poliitikot ääniä ostavat. Ja kolmas tekijä on turvallisuus. Ähm, edustaja Chambers, teidän toiminnassanne Nigerian ähm, kanssa varmaankin on tärkeää tarkastella turvallisuuspalveluita meillä kaikkein suurin riski on se, että nämä turvallisuuspalveluiden edustajat painostavat ja manipuloivat äänestäjiä. Me olemme juuri nähneet merkkejä äänestyksistä, joissa poliisilaitoksen edustajat ovat estäneet äänestäjiä pääsemästä äänestyspaikalle. Tämä on 2019 vaaleja ajatellen erittäin vaarallinen kehityskulku. Kun ajattelemme rauhaa, on erittäin tärkeää, että puutumme tähän, että me saatamme nämä turvallisuuspalveluiden toimijat vastuuseen. Ja tämän lisäksi, kun me puhumme vaaleista ja turvallisuudesta, on hyvin tärkeää, että vastuullisuus asetetaan poliitikkojen käsiin. Niiden poliitikkojen, ne poliitikot, jotka nuoria yllättävät väkivaltaan, ne pääsevät aina kuin koira veräjästä meidän tulisi puhua ähm, kansallisille ja kansainvälisille edustajille. Kun me puhumme nuorien kanssa, meidän pitäisi myöskin varoittaa heitä näistä poliitikoista, jotka käyttävät heitä väkivallan välikappaleina. Kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset ja sitten viimeisenä Romana äh, Hetjärki äh, Sri Lankasta. Nimi meni varmaan vähän sinne päin, mutta toivon, että hän kuitenkin tietää, että sai puheenvuoron. Romana. Right. Thank you, Chair. Uh, first of all, I wish to... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella Rouva Afrikkaamme. Teidän puheenvuoronne oli oikein inspiroiva. Kun minulla on hiukan aasialaista kokemusta ja kokemusta Aasian ulkopuoleltakin, niin haluaisin kertoa väkivallasta, joka voidaan luokitella kahden tasoiseksi. Osa väkivallasta on poliitikkojen luomaa ja toinen osa on luonnollisesti saanut alkunsa. Se, mitä me voimme valvoa, tietysti kansainvälinen yhteisö ja kansallisyhteiskunta voi tätä luonnollista väkivaltaa suitsia, jos voimme rakentaa kunnoisen järjestelmän, ja rakentaa luottamuksen siihen, että ihmiset luottavat vaalijärjestelmään, niin silloin tällainen väkivalta voidaan ehdottomasti lopettaa. Meillä on varsinkin minun maassani tällainen kokemus. Ja jos meillä on äh, sitten äänestäjien puolelta tällaista luonnollista väkivaltaa, niin se saadaan lopettua YK, kansainvälinen yhteisö, muut alueelliset toimijat voivat tukea näitä vaalielimiä, jotta voidaan saada tällainen järjestelmä aikaiseksi. Ja poliitikot, jotka luovat väkivaltaa, sitäkin voidaan valvoa, sillä poliitikolla on mahdollisuus saada äänestäjät liikkeelle ja luoda väkivaltaa järjestelmän takia. Jos meillä on hyvä järjestelmä, niin silloin osa tästä väkivallasta voidaan minun kokemukseni mukaan lopettaa. No, ahora tenemos Suuret kiitokset. Nyt meillä on hyvin vaikea tilanne, vaikea tehtävä. Nyt panelistimme saavat tilaisuuden vastata. Varmaankin tulkeelta tulee hiukan lisää aikaa tässä. Ja nyt todella kuulemme sitten nämä kaikkein nämä tärkeimmät suosituksenne. Nyt naiset ensin. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Well, I just First of all, want to say... Kiitoksia. Aivan ensin äh, haluaisin äh, puhua jäsenelle, joka mainitsi naiset välittäjinä. On hyvin tärkeää, että naiset ovat äh, mukana rauhan työssä ja vaalityössä. Me tarvitsemme naisia välittäjinä. Afrikassa tämä on edelleen ongelma, kun valtuuskunnat menevät rauhanneuvotteluihin ratkaisemaan ongelmia. Naiset eivät ole paikalla, naisia ei ole läsnä. Meillä on itse asiassa Afrikan laajuinen luettelo naisvälittäjistä ja pyytäisimme myös Euroopan unionia muistamaan tämän ja pyytämään tämän luettelon niin, että heihin voidaan ottaa yhteyttä. Ja toivoisimme, että että Euroopan unioni olisi paikalla vähintäänkin kaksi päivää vielä sen jälkeen, kun vaalitulos on saatu. Tämä on aivan keskeistä. Jos ette voikaan olla pitkään, niin edes kaksi päivää niin, että maa vakautuu ennen kuin lähdette. Teidän äänenne on äärimmäisen tärkeä eivät äh, turvallisuusjoukot välttämättä kuuntele äh, kansalaisiaan, mutta kuuntelevat kyllä kansainvälisiä tarkkailijoita. Tämän olemme kokeneet toistuvasti. On tärkeää, että olette paikalla vielä äh, jonkin aikaa vaalien jälkeen. Jo eräs kanalainen johtaja totesi, että tämä on tärkeää meille, tämä on tärkeä kokemus meille. Jotkut meistä emme koskaan aiemmin ole päässeet osallistumaan. On koko joukko rauhanhankkeita, mutta ää, ne eivät saa mukaan nuoria. Nuoret ovat äärimmäisen keskeitä tässä. Nuoret ja naiset on sitoutettava myös tähän työhön. Ja nyt olemme kun olemme tavanneet ihmisiä, välittäneet viestiämme, niin on äärimmäisen tärkeää, että, että nuoret ovat mukana. Kiitos paljon. Much, Mr. Kiitoksia teille sitten, herra Chambas. Um, specific question Paljon kiitoksia. Minulle esitettiin erityinen kysymys. Sen esitti nigerialainen ystävämme ja myöskin Malawin vaalilautakunnan edustaja esitti kysymyksen. Turvallisuuteen meidän täytyy todellakin keskittyä. Hyvin vahvasti minä olin Abujassa ja siellä meillä tulee olemaan erityisiä vierailuja ähm, Nigeriaan, vaalien välillä ja me tulemme tapaamaan turvallisuusjoukkojen johtajia. Tämä tapahtui viimeksi 2015 ähm, ja se oli suuri menestys. Kaikki olivat sitä mieltä, että tämä prosessi oli hyvin turvallinen, mutta turvallisuusjoukkojen äh, läsnäolo vuonna 2015 ei ollut äh, levottomuutta herättävää tuolloin esimerkiksi sotilasjoukot olivat paikalla hyvin hienovaraisesti, heitä ei ollut äänestyspaikkojen ympärillä ja poliisitkin äänestyspaikkojen luona olivat hiukan sivummalla, eivät olleet lähinnä, lähellä äänestyskoppeja. Ja näin me neuvomme turvallisuusjoukoille, näin me neuvomme toimittavan. Meillä on tietenkin erityisiä turvallisuushaasteita haasteena on luoda sellainen ympäristö, jossa ihmiset pystyvät äänestämään. Esimerkiksi Koillisessa, missä Boko Haram ja väkivaltaiset ääriliikkeet halusivat aiheuttaa kuohuntaa niin, ettei tämä onnistuisi. Toimimme vuonna 2015 jopa näillä konfliktialueilla. Kansalaiset pääsivät äänestämään. Mitä tulee vastuullisuuteen, kuten tiedätte, on hyvä, että että nyt hallituspuolueen edustajat haluavat perustaa erityiskomission, joka tutkii vaalien tapahtumia, joilla on mahdollisuus saattaa oikeuden eteen ähm, rikkomuksista vastuullisia. Tämä on hyvä asia ja toivon, että kansalaisyhteiskunta on tyytyväinen tähän todennäköisesti. Nyt on tulevia vaaleja ajatellen liian myöhäistä, mutta vaalien jälkeen meillä voi olla parlamentissa konsensus ja pääsemme etenemään asiasta. Meidän täytyy toimia niitä vastaan, jotka hyökkäävät vaaleja vastaan. Tämä koskee myöskin vaalipaikoilla väkivaltaa järjestäviä. yksi prosenttia vai kuinka on tilanne, josta asiantuntijat väittelevät, että Länsi-Afrikassa 50 plus 1 on yleisesti hyväksytty malli. Meillä ei ole varsinaista kansallista konsensusta olemassa ja hallitukset ovat vain eh, harjoittaneet manipulaatioita ja pysyneet vallassa, vaikka olivat vähemmistössä. En nyt vähättele tätä taloudellistakaan ulottuvuutta, johon viittasitte. Tämä muuttuu ongelmaksi monissa Länsi-Afrikan valtioissa. Ja minä ehdottaisin, ähm, ja itse asiassa uskon tähän, meidän pitäisi yhdistää vaaleja. Sierra Leone, yhtenä päivänä neljät vaarit, paikalliset kunnas, kunnalliset alueelliset vaalit, parlamenttivaalit ja presidenttivaalit järjesti yhtä aikaa. Sierra Leonessa ei ole kuitenkaan pidemmällä kuin monissa muissakaan maissa, ja nyt kaikki ovat tyytyväisiä. Maiden pitäisi tätä harkita, sillä tiedän kyllä, että on hyvin vaikeaa vuodessa toiseen vaaleja saada järjestettyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Carter, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Puhun vain korkeammalla tasolla todeten, että joskus ihmiset haluavat, että vaalitarkkailijat ovat ikään kuin tällainen demokratian erotuomari. Ihmiset tulevat paikalle, sanovat, että nyt tuli pelattua väärin, pitävät pelin koossa, mutta se ei oikeastaan ole heidän roolinsa, vaan tämä demokratia, johon mennään, eivät ole meidän demokratioitamme. Ne kuuluvat sille kansalle, joka kyseisessä maassa asuu. Ja minun mielestäni se paras, mitä voidaan tehdä uskottavasti, on se, että Pidämme kädessämme peiliä, jotta voimme heijastella tarkalleen sitä, mitä tuossa maassa tapahtuu. Vaalit ovat hetki, jolloin voidaan arvioida sitä, mitä demokratialla tarkoittaa, kuka siinä on mukana, miten avoimia ollaan, mitä hallitus kykenee tekemään. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, niin meidän täytyy puhua totuutta. Muussa tapauksessahan kyseessä ei ole rehellinen välittäjä. Samalla täytyy kuitenkin kunnioittaa kaikkea. Ja sen kunnioituksen täytyy sisältää nämä kansalliset järjestöt, jotka ovat paikalla, niiden näkemykset, jotka ovat kentällä. Täytyy ymmärtää tuo tilanne, jossa ollaan. Ja sitten kun saadaan riittävästi kunnioitusta, Liberia saa näitä nimittäin näiksi moottoripyöräilijöiksi, niin kun nekin sanan mukaan, silloin koko tämä prosessi voi ei pelkästään osoittaa, mitä tuossa demokratiassa tapahtuu, vaan siinä annetaan uskoa tuon demokratian tulevaisuuteen. Ja juuri tuo usko pitää ihmiset mukana poliittisessa järjestelmässä sen sijaan, että siirtyisi käyttämään väkivaltaa. Siksi minusta tämä, tämä kaltainen rehellisyys on osa tätä prosessia. Thank you also. Kiitos. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Vastaan parin niistä Ensinnäkin edustaja Post kysyi epävarmuudesta vaaleissa ja ehkä siitä, että nuorilla ja naisilla ei ole rohkeutta osallistua tai ne eivät voi osallistua. Kuitenkin kun ajatellaan rauhanprosessia sellaisenaan, niin would be used hallintaa siviilikriisinhallintaa poliiseja ja naispoliisejakin pitäisi käyttää näissä yhteydessä. Meidän pitäisi toimia yhdessä niin, että voimme puuttua tilanteeseen, jos jotakin ongelmia ilmenee vaalien yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeää. Tässä kuulimme jo Afrikan äh, naisvälittäjien verkostosta ja meillä on näitä verkostoja muuallakin, esimerkiksi Pohjoismaissa. Meidän pitäisi äh, ehkä käyttää niitä enemmän. Sitten kollega Nigeriasta toi tämän kysymyksen esiin. Minä hiljattain Länsi-Balkanilla matkustin, niin monet nuoret ihmiset sanovat, että heillä on järjestelmä, joka takaa työpaikan äänestä, äh, koska vallassa oleva puolue on myöskin päättämässä nuorten työpaikoista. On melkoisen järkyttävä kuulla, että Euroopassakin valitettavasti on tällaisia käytäntöjä vielä jäljellä. Ja sitten vielä Sri Lankalaiselle edustajallemme. Äh, teillä oli hiljattain Kolumbussa ähm, arviointiseminaari ja mm, minä olin mukana ja ajattelin, että olipa kyseessä sitten nimi mikä tahansa, äh, aiheena oli korruptio. Ja tämä oli erittäin äh, nimestä riippumatta erittäin hyödyllinen tapahtuma ja tarkasteli demokratian aivan äh, avainkysymyksiä. Kiitoksia No niin, meillä meni tässä kaksi tuntia, mutta olisimme kyllä tarvinneet huomattavasti enemmän aikaa, koska toden totta, kun näihin asioihin pureutuu syvemmälle, niin ei kaksi tuntia riitä. Mutta näin se täällä on. Me emme tästä ole päättäneet. Mutta voimme aivan varmasti nyt tästä keskustelusta saada hyvin paljon mukaamme päätelmiä, jotka tulevat olemaan erittäin hyödyllisiä meille kaikille ja meidän täytyy todella entistä enemmän työskennellä eh, ennalta, eh, ennaltaehkäisevästi ja myös eh, ennakoida vaaleja, olla yhteydessä kaikkien toimijoiden kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa ennen vaaleja. Tämä yhteistyö myös eri mm, kansainvälisten toimijoiden välillä on aivan keskeisen tärkeää myös niiden, jotka huolehtivat rauhan ja turvallisuuden toteutumisesta. Näin vaalitarkkailu ja vaalituen antaminen ja sen koordinointi on hyvin tärkeää niin, että me todella yhdistämme kaikki voimat, joita meillä käytettävissä on tässä työssä. Ja kun sitten ajatellaan Euroopan unionia, Afrikan unionia, YKta, näiden yhteistyö on välttämätöntä, sitä tulee myös laajentaa ja tällä tiellä tulee jatkaa, jotta kehitys, hyvän hallinnon kehittyminen ja rauhanomainen siirtymä kohti demokratiaa on mahdollista kaikkialla. Tarvitaan keskipitkänä pitkän aikavälin ohjelmia. Pitää mennä pidemmällekin kuin vain ää, tarkkailla vaaleja vaalipäivänä ja sitten lähteä paikalta. Ei, kyllä tässä tarvitaan pitkäaikaista työtä, vaalijärjestelmiä täytyy uudistaa, antaa tukea niiden kehittymiselle ja demokratian vakautumiselle ylipäätään. Väkivallan ennaltaehkäisemisen täytyisi tapahtua ennen vaaleja jo ja tulisi olla mahdollisuuksia todella huolehtia siitä, että kytevät konfliktit eivät pääse roihuamaan koko tämän vaalisyklin puitteissa vaalitarkkailijoiden ja poliittisten vastuunkantajien täytyisi ehkä myös saada konfliktien ennaltaehkäisyssä entistä enemmän koulutusta, koska todennäköisesti tähän mennessä ainakin tämä on ollut jossain määrin riittämätöntä. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, mutta katson, että Euroopan unionin tulisi arvioida kyllä nyt hyvin, hyvin tarkasti, että että missä vaiheessa vaalisykliä ja mihinkä maihin se lähettää vaalitarkkailijoita. Tämä on kallista. Meillä ei ole loputtomia resursseja, voimavaroja myöskään vaalitarkkailuun, mutta tässä voidaan saada aikaan todellista muutosta Äh, on kuitenkin maita, joissa vaalitarkkailu ei edes ähm, ole periaatteessa kannattavaa, tuntuu äh, turhalta, mutta toisaalta on maita, jotka toivovat äh, muutosta, haluavat muutosta ja jotka voisivat todella hyötyä vaalitarkkailusta ja sitä kovasti toivovat niin näihin maihin vaalitarkkailu todella voisi tuoda hyvin paljon parannuksia. Eli meidän täytyy myös pohtia hyvin tarkasti, minne lähteä vaalitarkkailumatkoille ja myös tarkastelumatkoille jo ennalta ennen vaaleja. Tätä, tässä meidän on kyllä peilin katsomisen paikka. Ja kun aika on nyt päättynyt, vaikka oli todella suuri ilo johtaa tätä kokousta. Joudun nyt hyvästelemään teidät ja seuraavaksi sitten puhutaan EUn ja Afrikan unionin ja YKn yhteistyöstä. Tuo kokous on tämän saman rakennuksen neljännessä kerroksessa, jossa 20 yli 11 alkaa siis toinen kokous. Eli jos äh, haluatte osallistua tuohon rinnakkaiskokoukseen EUn, Afrikan unionin ja YKn yhteistyöstä, voitte siirtyä neljänteen kerrokseen. Muussa tapauksessa seuraava äh, istunto jatkuu tässä salissa. Kiitos paljon. Kiitos.